Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζουμε με τις ψηφοφορίες. Hyvät naiset ja herrat, jatkamme äänestyksiä. Ja nyt äänestämme Ulrike Rodustin mietinnöstä yhteisestä kalastuspolitiikasta. Meillä on 125 tarkistusta kalastusvaliokunnalta en blokke äänet puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus viisi, ensimmäinen osa puolesta, tarkistetaan. Tarkistamme tarkistus neljä. Koneellinen tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Selvä. Tarkistus viisi ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa. Puolesta. Vastaan Tyhjää. Meidän täytyy tarkistaa. Tarkistus 5 toinen osa. Koneellinen tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 7. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää. Hyvät naiset ja herrat, meidän täytyy tarkistaa uudelleen ja uudelleen koneellisesti, mikäli te ette nosta käsiä. Tarkistus 11 puolesta. Olette aivan oikeassa, olen pahoillani, olen pahoillani, sanoi puhemies. Unohdin tarkistuksen seitsemän toinen osa. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Selvä, tarkistetaan. Tarkistus 7, toinen osa, koneellinen tarkistus, alkaa nyt. Päättyy. Hyväksytty. Mm. Nostakaa käsienne kunnolla niin, että me kykenemme näkemään, miten te äänestätte. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme koneellisesti 25. Hyväksytty. 48 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Selvä. 48. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 55 puolesta. Vastaan. Tyhjää. On täysin mahdotonta sanoa. Tarkistamme. Tarkistus 55. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 56 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 57 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 60 kohta kohdalta, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty ja kolmasosa. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 60 toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa. Tarkistus 60 puolesta. Vastaan. Tyhjään Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 63. osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kuusikymmentäkolme nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistamme koneellisesti 74 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme, kun Koneellisesti 81 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 90 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 93 puolesta. Vastaan. Tyhjää Tarkistamme koneellisesti 93. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 96 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 97 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 98 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 99 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 101 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Työjärjestyspuheenvuoro. Your micro, please. I'm sorry. I'm sorry for the house to take your olen pahoillani, että vien aika, tämän parlamentin aikani niin meidän sisäisisten syyteemme takia. Meillä on virhe äänestyslistassamme 106. Ensimmäisen osan osaa vastaan äänestämme ja toisen osan puolesta äänestämme ja pyydän anteeksi, että ö, hukkasimme tässä aikaa. Έχουμε ψηφίσει την τροπολογία 101 σε δύο τμήματα. Θα επαναλάβω. Me äänestimme tarkistuksesta 101. No, 106. Äänestämme tarkistuksesta 106106. Äänestämme uudelleen. Ei, me emme ole äänestäneet 106 ollenkaan vielä. Joten ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107. Ei, anteeksi. Toinen osa 106 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme toinen osa 106. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 107 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 116 puolesta. Ei, anteeksi, sanoo puhemies. Anteeksi, anteeksi. 107 toinen osa hyvät näistä herrat, että tämä ei ole mikään jalkapallokenttä, ei tarvitse käyttäytyä tuolla tavalla. No niin, toinen osa puolesta, vastaan, ty, tyhjää, hyväksytty. 116 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 118 ensimmäinen osa puolesta vastaan. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 120 ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Neljäsosa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Viidesosa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 120 puolesta, 121 puolesta tyhjää, vastaan tyhjää, 122 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan hyväksytty. 127 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 128 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, 129 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, 130 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, 131 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, 132 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kohdalta äänestys 138 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta 142 koneellinen tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 155 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 169 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 170 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää. 173 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 179 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 179 ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 181 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 188 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Ainakin minusta näyttää siltä. neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. kaksi toinen osa raukesi. 195 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan 195. Koneellinen tarkistus. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 199 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 200. Tarkistus 200. Ensimmäinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. osa puolesta Tarkistamme koneellisesti kolmas osa, tarkistus 200. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljäs osa, tarkistus 200 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 211 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, kolmasosa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 61 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 235 puolesta, vastaan, tyhjää. Hyväksytty nähtävästi, mutta tarkistetaan. 235. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten nimenhuuto äänestys 236. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 278 on vedetty takaisin. 279 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 62. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 220 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 280 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 237 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. 237 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 246 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 246. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 79 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 85 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistamme, tarkistus 85, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksisataa 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 248 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 248. Äänestys päättyy. Hylätty. 92 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 303 hylätty. 250 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 puolesta vastaan tarkistetaan 94. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 290 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 221 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten äänestämme 215 ja 281 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 215 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 281 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 251 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 222 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan koneellisesti. 222 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 282 nimenhuutoäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. 291 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 304 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 252 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Nimenhuuto äänestys tarkistuksesta 282 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 283 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksisataakahdeksankymmentäneljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 284. Äänestys päättyy. Hylätty. 253 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 295 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. 295. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Anteeksi. 295 sähköinen koneellinen tarkistus. Äänestys alkaa. Olkaa kärsiällisiä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. neljä raukeaa, joten nyt 105 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 238 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan 238. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 292 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 300 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 239 nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksisataaviisikymmentäseitsemän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 258 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kymmenen raukeaa. Olen pahoillani sanan puhemies. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 260 puolesta vastaan Tyhjää. Mahdotonta sanoa. Tarkistamme. 260. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. 114. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi kuusi yksi raukeaa. 262 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 296 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa 296, äänestys päättyy. Hyväksytty. 297 nimenhuuto Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Esittelijä on pyytänyt puheenvuoroa. Hänellä on suullinen tarkistus Kiitoksia puhemies. SND-ryhmän puolesta esitän SND-ryhmän puolesta esitän seuraavan suullisen tarkistuksen artiklaan 15 kohta 1a. Sen pitäisi kuulla, olla seuraavanlainen. Ensimmäinen tammikuuta 2014 lähtien viimeistään pienten pelagisten lajien kalastus. Tämä tarkoittaa makrillin, sillin, piikkimakrillin, mustakitaturskan, sardellin, sardinin äh, ja kilohailin kalastus. Tämä tarkoittaa, että karjukala on otettu pois tästä listasta. Perustelu tälle on se, että äh, poisheittokielto toimisi myös Välimerelle ja pyytäisin, että hyväksyisitte tämän. Υπάρχουν αντιρρήσεις για την προφορική τροπολογία της εισηγήτριας. Kiitoksia. Vastustaako joku esittelijän suullista tarkistusta? Suullinen tarkistus on hyväksytty. Joten jatkamme eteenpäin. Tarkist... Miten tällä nyt tapahtuu, hyvät naiset ja herrat? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Hyvät naiset ja herrat, minä kysyin ihan selvästi, vastustiko kukaan tätä suullista tarkistusta, jonka esittelijä teki. Ja 40 ihmistä en nähnyt taatusti, joten eh, silloin tämä on hyväksytty. Nyt tämä 119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 119 neljäsosa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Viidesosa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kuudesosa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seitsemäsosa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kahdeksasosa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yhdeksäsosa puolesta. Mm, täytyy tarkistaa. Kahdeksas osa, 119 kahdeksas osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdeksäsosa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kymmenesosa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Öö, sitten 240 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 240. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. kolme ja 301 nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksyt. Molemmat. 264 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 227 nimenhuuto Äänestys äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 228 äänestys, Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 216 nimenhuutoäänestys alkaa nyt. Päättyy. Hylätty. 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan. Kaksisataa raukeaa ja sitten menemme seuraavan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tämä tarkoittaa, että 218 raukeaa. Seuraavaksi 265 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 265. Tarkistus alkaa nyt. Äänestys päättyy. Hylätty. 241 nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistusta 39 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 266 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 266. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 224 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hyvä on. Tarkistetaan tämä koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 267 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 285 nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 286 on vedetty pois. Seuraavaksi 230 puolesta vastaan tyhjää. Luulenpa, että se on hyvä hylätty, mutta tarkistetaan koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 242 äänestys, Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 268 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 269 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No tarkistetaan. 269 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 287 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 270 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 225 nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 226 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 243 nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 197 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 288 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 302 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrymme 2 298 nimenhuutoäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. 202 puolesta. Edustaja Rodust. Isi Kann Sie bitte Voisitteko te tämän aikaisemman äh, tämän aikaisemman äänestyksen uudelleen. Me, me saimme väärän tarkistusnumeron. Kirja Rodust, you mean amendment 271? Okei. Okay. 171. 271. Hyvä on. Yes, yes. So, 298.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 Me siis toistamme huutoon äänestyksen 298. Äänestys alkaa. Näin sanoo puheenjohtaja, puhemies. Hylätty. Sitten 202 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 273 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 273 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 219 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 231 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 232 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 223 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 233 nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 274 nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 212 nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 289 puolesta vastaan tyhjää hylätty. kolmetoista raukeaa ja menemme eteenpäin. 276 äänestys Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 234 äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 244 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 277 on vedetty pois. 214 puolesta. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 52 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 245 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 245, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt äänestämme tästä koko mietinnöstä näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestetään nimenhuuto äänestyksenä. Lainsäädäntöpäätöslausuman luonnoksesta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut edustaja Rodustille.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 λήξη. Παρακαλώ, ο εισηγητής έχει ζητήσει το λόγο. Ναι, κύριε Ούσκι. You have the floor. Okay, thank Kiitos ennen äänestystä. Haluaisin vain ilmoittaa esittelijälle, että tämä kohtakohdat äänestys on järjetön, koska äm, se on vain yksi kymmenestä. Jos haluamme välttää että ettei tule kompastuksia, niin haluaisin tietää, kuka on valmis äänestämään jotakin osia vastaan. Haluaisin siis pyytää teitä äänestämään molempia osia vastaan. Kiitos. Mhm. No, but he asked uh, whether someone uh, no, he was who... recommending just to wait a Λοιπόν, συνεχίζουμε την ψηφοφορία. Ε, ε... No niin, jatkamme äänestämisellä. Kuten suunniteltu, kohta kohdalta äänestys nimen huutoäänestyksenä. Tarkistus 51, ensimmäinen osa. Siitä me äänestimme ja se hylättiin. Äänestämme toisesta osasta. Äänestys alkaa. hylätty. Molemmat osat hylättiin. 61. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Mutta tarkistukset raukeavat. Ja sitten näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja nyt äänestämme vielä äh, ja luonnoksesta nimen äänestyksellä Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut.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 and um, we need to do the, the, the translation wasn't working, yeah. so can you repeat this vote, please? Okay, I will repeat the vote. Toistan äänestyksen. Dear colleagues, I'm so Rakkaat kollegat, olen pahoillani, mutta tässä on nyt jotakin ongelmia ollut. Haluaisin pyytää hiukan ymmärtämystä. Ivoforia. Toistan äänestyksen. Edustaja Turvalsin mietintö puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten meillä on nimenhuuto äänestys lainsäädäntöpäätöslausuman luonnoksesta. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Seuraavaksi meillä on toinen mietintö edustaja Turvaltsilta. Äänestämme mietinnöstä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt on luonnoksesta nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksyttyt onnittelut jälleen edustaja Turvalts. Sitten menemme edustaja Gallagherin mietintöön. Esittelijä on pyytänyt puheenvuoroa. Edustaja Gallagher. Uh, uh, Haluaisin kiittää tuesta Äh, marras- ja tammikuussa, että äh, tätä mietintöä nyt tuitte. Ja äh, tarkoitushan oli keskittää huomio siihen, mikä vaikutus on toisaalta parlamentin ja neuvoston välillä näissä suurissa hallinnointisuunnitelmissa. Mitään edistystä ei tapahtunut näissä tärkeissä suunnitelmissa sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus otettiin vuonna 2009 käyttöön. Ja tämä pohjasi jatkuville, eri puheenjohtajakausille tarvittaisiin todella kulmakiveksi tämä uusi lähestymistapa kalastuspolitiikkaan. Näiden tarkoituksena on turvata kalakannat ja samoin myöskin elinkeino niillä, jotka ovat siitä riippuvaisia. Viime viikolla ministerit keskustelivat Irlannin puheenjohtajuuskaudelle tästä ja Irlannin ministeri vahvisti puhemiehelle herra Matolle, joka on puheenjohtaja, että teemme että he tekevät kaikkensa löytääkseen kunnollisen kompromissin niin, että tämä on hyvän tahdon osoitus ja kalatalousvaliokunnan on todettava, että nyt on todella edettävä tämän mietinnön puitteissa. Kuitenkin haluan sanoa, tämä ei ole kuitenkaan varoitus, mutta sanoa, että me seuraamme tarkkaan tulevien viikkojen aikana kehitystä. Jos mitään edistystä ei tapahdu, niin silloin kenties saatamme siis jumiuttaa muiden mietintöjen hyväksymisen, jos se on tarpeen. Kiitos. There is a point of order. Kiitoksia edustaja Gallagher. Sitten edustaja Langelta työjärjestyspuheenvuoro. Olkaa hyvä. Halo. mikrofoni is an. Niin, halo. Mikrofoni on päällä. Hyvä varapuhemies. Voisitteko joko eti lopettaa puhel, puheluiden, puhelut siellä tai voisitteko sitten antaa vaikka puhemiehen tehtävät jollekin vähän pätevämmälle puhemiehelle? Συνεχίζουμε την ψηφοφορία. Τα σχόλια εκφράζουν αυτούς που τα διατυπώνουν. Me jatkamme äänestystä. Ja en nyt sitten huomioon näitä kommentteja. Te olette omien kommenttienne arvoiset, hyvät naiset ja miehet. Nyt edustaja Gallahan mietintö, tarkistus 34 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme tästä näin muutetusta mietinnöstä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestämme koko lainsäädäntöpäätösosan luonnoksen näin muutettuna nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Nyt kun kaikki äänestää, äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten meillä on äänestettävänä Niin, täällä on työjärjestyspuheenvuoro. Ancora oggi e purtroppo... Vielä tänä päivänäkin ja valitettavasti tämän parlamentin sisälläkin kuulemme lauseita, joilla yritetään perustella väkivaltaa ja jotka panevat syyn naisten niskoilla. Tällaista naisvihaa, jota ilmaisivat myös kollegat, joita me emme pysty millään lailla hyväksymään. Meidän täytyy kaikkien tuomita vahvasti tällainen ja ilman suurta mentaliteetin muutosta kaikki päivittäiset ponnistelumme ovat aivan turhia. Kiitoksia. Kiitoksia tästä kommentista. Nyt siis äänestämme tästä päätöslauselma äh, esityksestä, joka tulee naisten äh, asioiden sukupuolten tasa-arvon valiokunnasta, joka liittyy YK-konferenssiin naisten asemasta ja kaikenlaisiin naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamisesta ja ehkäisemisestä. Nyt äh, kappale yksi kohta kohdalta, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten kappale neljä, kohta kohdalta äänestys ja nimenhuuto äänestys. Ensimmäinen osa ilman nimenhuutoäänestystä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa nimenhuutoäänestyksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kolmas osa nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. hyväksytty. Kappale 7, kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksy toinen osa puolesta, eh, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa, äänestys päättyy, hyväksytty. Sitten osa kappale 9 puolesta, vastaan,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 johdanto-osaan kappale F, puol- ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten KK päätöslauselma luonnos puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi meillä on edustaja Liotardin mietintö. aktiivisena terveenä ikääntymistä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus. Meillä ei ole tarkistuksia mietinnöstä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi meillä on päätöslauselma luonnos kuudelta poliittiselta ryhmältä CITES COP16 konferenssista, joka käsittelee äh, koko päätöslauselman luonnos puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten menemme edustaja Holmajerin mietintöön talousarven suuntaviivat muut pääluokat. Äänestämme tarkistusta kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten nimenhuutoäänestys, äänest, tarkistus 26, äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi, äänestys äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja esittelijä on pyytänyt äh, puheenvuoroa suullinen tarkistus. Edustaja Hol. Frau liebe Kolleginnen Puhemies, hyvät äh, kollegat, äh, suullinen tarkistus on hyvin lyhykäinen tässä sivu, sanat demand driven vaihdetaan sanaan and. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν αντιρρήσεις επί της προφορικής... Kiitoksia oikein paljon. Vastustaako kukaan tätä suullista tarkistusta? Edustaja Holmajerilta ei. Joten äänestämme kappaleesta kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme, äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Tarkistus 24, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 17, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 19 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 2027 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt äänestämme tästä päätöslauselmaluonnoksesta näin muutettuna nimenhuutoäänestykseen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme edustaja Baldassaaren mietinnöstä yritysten yhteiskuntavastuusta. Kappale 5, kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kappale 17, kohta kohdalta äänestys, nimenhuutoäänestys, ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 26, kohta kohdalta äänestys, nimenhuutoäänestys, ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 30. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kappale 42. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 47. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Edustaja Baldassare on pyytänyt puheenvuoroa. Hän haluaa esittää suullisen tarkistuksen. Niin, kiitoksia puhemies. Tässä on kyse suullisesta tarkistuksesta, joka ottaa kappaleen 47 jälkeen seuraavan otsikon yhteensopivuuskysymykset ja suhteet kolmansiin maihin. Kiitoksia oikein paljon. Vastustaako kukaan tätä suullista tarkistusta? Äänestetään äänestetään tästä ehdotuksesta, jonka edustaja Valdasari juuri meille teki puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 54 kappale puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme koko päätöslauselmaa. Luonnoksesta äänestys al- äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut edustaja Baldassarre. Seuraavaksi menemme edustaja Hauitin mietintöön yritysten yhteiskuntavastuusta. Äänestämme kappaleesta kolme. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 4, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 7, kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 13, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 21 puolesta. No, tarkistetaan kappale 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kappale 21 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kappale 22 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kappale 24 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kappale 26 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksy toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 29 nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestys, äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 31 nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 33, kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Kappale 35 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kappale 36, kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kappale 38, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 40, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 44 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 45 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 53 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kappale 56 puolesta. No tarkistetaan. Kappale 53. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kappale 60, 56 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kappale 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 73, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan tämä toinen osa kappaleesta 73. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kappale 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale nimen huuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 85 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 87. Ä, 86 toinen osa tarkistetaan koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 87 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 89 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 91 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Johdantosan kappale B puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto-osan kappale E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto-osan kappale F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kyllä tämä nyt oli aika selvä tulos mielestäni. kappale J puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestetään koko päätöslausema luonnoksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelut edustaja Howitt.